otwieram posiedzenie koleżanki i koledzy e, bardzo proszę niin avaan täysistunnon puhemies te olette erinomainen puhemies mutta haluaisin nyt vastustaa sitä niitä vastaan jotka suunnittelevat työtämme jo viime viikolla tiedettiin että tänään on vähän asioita esityslistalla ja miksei sitten oltaisi niin joustavia, että saisimme enemmän puheaikaa. Brock, Nisteroi ja muu Surjaan, kaikki olisivat halunneet vaikka 5 tai 10 minuuttia. Ja sitten olisimme voineet kunnolla vaikuttaa tähän keskusteluun. Se olisi ollut järkevämpää ja todellakin meidän pitäisi vakavasti miettiä tätä. Monet kollegat olisivat puhuneet mielellään tänään, jos tänään nyt olisi toimittu vähän joustavammin. Kiitoksia kovasti, herra Posselt. Otan vaarin teidän sanoistanne ja otan tämän huomioon hyvin vakavasti toki. Varapuhemies Rouchek on paikalla. Hän astuu minun paikalleni hetken kuluttua ja olen aivan varma siitä, että hän antaa jäsenille ihan tarpeen mukaan puheaikaa. On mahdollista, että hän ei voi muuttaa kahta minuuttia viideksi minuutiksi, mutta uskon, että tulee olemaan mahdollista ylittää puheaika ehkäpä 15 minuutilla, 50 minuutilla. Joskushan kolmekin minuuttia on liikaa. Usein, usein me olemme kuitenkin niin täsmällisiä ilmaus, ilmauksissamme, että yli kahta minuuttia ei edes tarvita. Siis